menkää paikoillenne. Otwieram posiedzenie. Przypominam, że zgodnie z regulaminem... Istunto on avattu. Muistuttaisin teitä siitä, että Euroopan parlamentin työjärjestyksen mukaisesti toimikautensa päättävän puhemiehen johdolla ei enää saada käydä keskusteluja ja muita mielipiteenvaihtoja, jotka eivät liity parlamentin puhemiehen valintaan tai mandaattien todentamiseen, valtakirjojen tarkastamiseen. Eli huomautan, että minkäänlaista keskustelua ei käydä. Me voimme käsitellä vain ja ainoastaan Euroopan parlamentin puhemiehen vaalia. Tämä vastaa työjärjestyksemme sanamuotoa. Przewodniczącego parlamentu. Eli seuraavaksi noudatamme työjärjestyksen artiklaa 13, jossa todetaan, että puhemiesehdokkaat voivat edustaa poliittisia ryhmiä tai vähintään 40 edustajaa, jotka ovat allekirjoittaneet heidän ehdokkuutensa. Ja työjärjestyksen mukaisesti meillä on kolme ehdokasta puhemiehen tehtävään. Näistä jo puhuttiin eilen, mutta toistan tämän vielä tänään. Eli herra Nirti Deva. Eli Deva, voisitteko nousta pystyyn. Sitten herra Martin Schulz. Ja rouva Diana Wallis. Huomautan vielä, että olen saanut ehdokkailta tiedon, että he hyväksyvät ehdokkuutensa. Ja pyydän, että pysytte nyt paikoillanne, koska teen nyt seuraavat ilmoitukset puolaksi. Eli jos lähdette paikaltanne eikä teillä ole kuulokkeita, niin silloin te ette välttämättä pysty seuraamaan näitä ilmoituksia. Artikla 14 alakohdan 1 mukaisesti ehdokas valitaan, joka on saanut ehdottoman enemmistön annetuista äänistä. Eli siis se, joka saa ehdottoman enemmistön annetusta äänistä. Tyhjiä tai virheellisiä ääniä ei lasketa mukaan. Eli tämä on aika yksinkertainen sääntö. Ja sitten arvomme kahdeksan kollegaa, jotka saavat tehtäväkseen laskea äänet. Eli tämä arvotaan kaikkien parlamentin jäsenten joukosta, jotka ovat äänioikeutettuja. Otan täältä nyt sitten näistä vaaliurnista nimen. Borsellino. Kollega eh, Colleague Borsellino. Madame, do you agree? Niin, kollega Borsellino, hyväksyttekö tämän selvän? Eli Borsellino on ensimmäinen Sogur. Sogur. Sogur. Please stand up if I could ask. Pyytäisin, että nousette seisomaan. Hyväksyttekö tämän tehtävän? Selvä. The next will be... Ja seuraava on Stila. Lady, Madame Stiller. Eli Rova Stiller. Uh, do you agree? Thank you, Mr. Do you agree, madam? Decline doing this just now, please. Thank you. You agree? <laughs> no? Siis hyväksyttekö tämän? Niin anteeksi. Onnittelut muuten teille perheen johdosta. Great. So we will vote a uh, substitute member. Eli sitten varajäsen teidän tilallenne. Panajotov. Panajotov, do you agree? Hyväksyttekö tämän tehtävän? Selvä. Kiitoksia. Seuraava nimi. Ryylem. Not here. Hän ei ilmeisesti ole paikalla. Eli valitsemme jonkun muun hänen tilalleen. Potts. Do you agree? Hyväksyttekö tämän? Kiitoksia. Seuraavaksi Boris. Do you agree? Hyväksyttekö tehtävän? Ette. Selvä. niestety nie mogę się zgodzić, gdyż przyjmuję Herra puhemies, minä olen juuri aikeissa ottaa vastaan Kazakstanin opposition edustajat. Minun pitää pian mennä tuohon kokoukseen. Selvä, eli valitsemme toisen henkilön, eli Bago. Do you agree? Hyväksyttekö tehtävän? Kiitoksia. Seuraavaksi Kalinowski. Do you agree? Hyväksyttekö tehtävän? Kyllä, kiitoksia. Ja seuraavaksi Kalfin. Hyväksyttekö tämän? Kiitoksia. Ja sitten viimeinen nimi. Perello Rodriguez. Hyväksyttekö tämän? Kiitoksia. No niin, hyvät kollegat, nyt selitän, miten etenemme. Eli pyytäisin, että kaikki parlamentin jäsenet, jotka on valittu ääntenlaskijoiksi, tulisivat tänne salin etuosaan ja tänne puhemiehen pöydän taakse. Eli kahdeksan kollegaa tulevat nyt tänne puhemiehen pöydän taakse siinä järjestyksessä, jossa heidät on valittu. Ja he saavat sitten sen mukaisesti nämä uurnat vastuulleen. Borsellino AB, Sogor, CE, Panajatov, F. H, POTS, Iistä K, Bago, L ja M, Kalinowski, N-stä R, Kalfin, S-stä eteenpäin ja sitten Pere Rodriguez T-stä Z. Pyytäisin, että nämä kahdeksan kollegaa tulisivat tänne puhemiehen pöydän taakse. Pyydän heitä tänne muutamaksi minuutiksi. Nyt, olkaa hyvä. If you could come and to... Eli jos voisit tulla seisomaan tänne puhemiehen pöydän taakse. are missing. Two colleagues. Kaksi kollegaa puuttuu vielä. Eli olkaa hyvä ja tulkaa nyt tänne puhemiehen pöydän taakse. Kuusi täällä jo on. Mutta kaksi kollegaa puuttuu vielä. Proszę Państwa. So? Proszę Państwa, czytam teraz precyzyjnie instrukcję do głosowania. Hyvät kollegat, sitten luen nämä vaalisäännökset. Te olette saaneet sähköpohtiin jo nämä tiedot ja pyydämme teitä nyt tutustumaan niihin. Tiedän, että kaikilla nyt ei ole ollut aikaa tutustua niihin. Ja nyt haluan sitten kertoa tästä vaalimenettelystä. Seuraavaksi jaetaan vaaliliput ja kirjekuoret. Ja nämä liput ja kirjekuoret voidaan jakaa jo nyt. Eli niiden jako voidaan nyt aloittaa eli vaalilipukkeet ja kirjekuoret kaikille parlamentin jäsenille. Mutta kuunnelkaa kuitenkin ohjeitani. Ja seuraavaksi sitten vaalimenettelystä muistuttaisin vielä, että puhemieheksi valitaan se, joka on saanut ehdottoman äänienemmistön. Kun olette saaneet vaalilipukkeen, teidän pitäisi kirjoittaa lippuun haluamanne nimi, eli ehdokkaan nimi, jota haluatte äänestää. Merkitsette nimen vaalilipukkeeseen voitte äänestää ainoastaan yhtä ehdokasta. Mikäli lipukessa on useampia merkintöjä tai nimiä, silloin ääni ei ole pätevä. Te voitte tehdä korjauksia lipukkeeseen, mikäli olette ruksanneet väärän nimen silloin voitte saada uuden lipukkeen, mikäli tämä vanha väärinmerkattu lipuke annetaan pois. Eli pyytäisin, että pysytte paikoillanne. Seuraavaksi aloitamme vaalit. Ja näiden ehdokkaiden nimet täytyy merkitä pöytäkirjaan, joten pyytäisin, että laitatte lipukkeenne sitten siihen uurnaan, joka vastaa nimeänne. Vaalilipukkeet laitetaan kirjekuoriin. ja sen jälkeen uurniin. Ne pitää taittaa ja sitten ääntenlaskijat antavat äänensä sitten lopuksi. Onko siellä kysyttävää vaalimenettelystä kollega Slyter? Mr. President, according to the rule... Kyllä herra puhemies, työjärjestyksen mukaan ehdokkaalla pitää olla päivitetty versio taloudellisista sitoumuksistaan. Ovatko kaikki kandidaat tehneet näin? Tak, e, to te sprawy zostały także formalnie sprawdzone. Kyllä. Tämä on tarkistettu uusien sääntöjen mukaisesti. Tähän oli kolme kuukautta aikaa. Pyytäisin nyt, että menette laittamaan äänestyslipukkeenne vaaliurnaan.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

Dear friends, I will check. Hyvät ystävät, nyt tarkistamme, oletteko nyt saaneet äänestyksen päätökseen. Eli Borsellino, Asta b onko äänestys päättynyt? Eli Borsellino, eli urna kirjaimet A ja B. Onko äänestys uudella päättynyt vai jatkuuko se vielä? Okay, you are coming. Okay. Uh, box C. Sitten CE, kollega Shogo. Onko äänestys uudella päättynyt? Kyllä, selvä. Sitten FG, kollega Panajotov, onko äänestys päättynyt? Panajotov, onko äänestys päättynyt turnalla? Ei vielä, eli odottelemme siis. Eli odottelemme. they are allowing uh, Mrs. Gianna Great, to great. We will wait. Box A, B is coming to... Urna AB nyt on tulossa tänne puhemiehen pöydälle. Kiitoksia. Uh, eh, Mr. Paul, our colleague. Sitten kollega Paul, urna, kirjaimet L ja M. Äänestys on ilmeisesti päättynyt. Kiitoksia, hyvä. Sitten Bago, urna, kirjaimet N-stä R. Onko äänestys päättynyt siellä? On, hyvä. Sitten Kalinowski, urna S-kirjaimesta. Onko äänestys päättynyt? Selvä. Eli on. Ja sitten kollega Kalfin. Onko äänestys urnallanne päättynyt? Selvä. Siis se oli urna kirjaimesta T, Z, eli Perel Rodriguez. Äänestys on päättynyt sielläkin, selvä. Ja haluan vielä kysyä, haluaako joku äänestää? Onko äänestys saatu päätökseen? On. Eli hyvät kollegat, äänestys päättyy. Ja nyt pyydän, että kaikki ääntenlaskijat menevät laskemaan ääniä saliin R0.101. Istunto keskeytyy ja jatkamme äh, istuntoa sitten, kun saatte signaalin. Ja istunnon jatkumisesta ilmoitetaan myöskin kuvaruuduilta. Eli 3.40 minuutin kuluttua kellot soivat, eli palatkaa silloin sitten täysistuntosaliin. Eli noin 40 minuutin kuluttua. Eli istunto keskeytyy. Kiitoksia.